Avaan täten istunnon. Puhemies on neuvostolta kuullut ensimmäisen käsittelyn tuloksen seuraavan aiheeseen liittyen puitteet kestävien investointien toteuttamiseksi ja EU 2019 kautta 2088 asetuksen muuttamiseksi täysistunnon Pöytäkirjassa tästä tulee tarkempaa tietoa. Tämä astuu voimaan huomenna 2020 16. päivä toukokuuta. Nyt siirrymme lopulliseen äänestykseen yhteisestä päätöslauselmaesityksestä aiheesta uusi monivuotinen rahoituskehys, omat varat ja elvytyssuunnitelma. Me äänestämme seuraavista aiheista makrotaloudellisen äh, rahoitusavun myöntäminen laajentumisia naapuruskumppaneille COVID-19-pandemiakriisin yhteydessä, toisaalta lentoliikenteen harjoittamista koskevat väliaikaiset toimenpiteet, kolmanneksi todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa koskevat väliaikaiset toimenpiteet, koontiasetus, sitten satamainfrastruktuurimaksut sekä vielä neljäs rautatiepaketti osaksi kansallista lainsäädäntöä saattaminen määräaikojen jatkaminen. Toimimme kuten totuttu juttu on. Ja ensin aloitamme 9.30-9.45. Nämä ovat nimenhuutoäänestyksiä. Äänestys tulokset ovat nähtävissä parlamentin nettisivustolta. Äänestys alkaa, teillä on aikaa äänestää 10.45 asti. Tulokset julkaistaan kello 13.15. Ja täten keskeytän istuntomme. So.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 bitte sie wollten sich zu wort melden herr kollege eickhout. i just want to explain why we are objecting uh, to the mandate for direct negotiations for cap reform. we do understand very well that uh, the cap reform or that cap of course needs to. ymmärrämme oikein hyvin että meidän on varmistettava ähm, varmuus viljelijöille, mutta äh, maatalousvaliokunta on päättänyt, että tätä äh, pidennetään yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Tämä on sadan miljardin päätös. Tämä on tehty agrivaliokunnassa. Me vihreässä olemme sitä mieltä, että tämä vaatisi täysistuntokeskustelun, joten tästä me äänestäisimme. Ne äänestäisi tätä äh, pidentämistä vastaan, vaan haluamme mandaatin suorista neuvotteluista. Haluamme neuvotella mandaatista täällä täysin täysistunnossa, koska päätös sadan miljardin euron arvoinen päätös, siitä pitäisi keskustella täällä täysistunnossa. Pyytäisimme, että kollegat äänestäisivät tätä mandaattia vastaan niin, että meillä voi olla täysistuntokeskustelu, joka järjestetään kesäkuussa äm, ajoissa ennen tätä päätöstä. Toivon, että kollegat ymmärtävät tämän vastalauseen, jotta voimme äänestää äm, tästä. Ja esittelijä sanoi, että tarvitsemme vahvan mandaatin. Vahvimman mandaatin voi saada täysistuntomandaatilla ja varmistetaan tämä kesäkuussa, äh, kesäkuuta varten. Ja siksi meidän on äh, toimittava näin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Eichhout näistä selvityksistä. Toivottavasti ette pahastu, et, että unohdin tämän asianne, mutta ei tämä nyt niin järkyttävä menettelytapa virhe ollut. Oikein paljon kiitoksia vielä uudemman kerran. Keskeytän istunnon.

Il presidente. Bonjour. Tutto bene? Kaikki hyvin. Istunto jatkuu. Tässä ensimmäisen äänestyskierroksen tulokset. Päätöslauselma, ehdotus, elvytyssuunnitelma, monitorista rahoituspuitteet, loppuäänestyt 693 annettua ääntä, 505 puolesta, 119 vastaan, tyhjiä 69, hyväksytty makrotaloudellinen rahoitusapu äh, laajentumis- ja naapuruuskumppaneille COVID-19-pandemiakriisin yhteydessä. Tarkistus 1 hylätty. Tarkistus 2 hylätty. Tarkistus 3 hylätty. Lentoliikonteen harjoittamista koskevat väliaikaiset toimenpiteet. Tarkistus 28 hylätty. Tarkistus 7 hylätty tarkistus 9 1, 9, 15, 22 hyväksytty. Tarkistus 3, 17 ja 23 hyväksytty. Tarkistus 29 hylätty. Tarkistus 4, 12, 24 hyväksytty, 5, 13, 19, 25 hyväksytty. Tarkistus 6, 14, 22, 26 hyväksytty. Tarkistus 8, 27 hyväksytty. Väliaikaiset toimenpiteet, jotka liittyvät todistusten ja lupakirjojen voimassa ole, on kontiasetus tarkistukset 9.7.11 hyväksytty. Y- seitsemän hylätty, tarkistus kolme hylätty, tarkistus 4, 5, 6, 9, 10, 11 hyväksytty, tarkistus 2, 8 hylätty. Ähm, satamainfrastruktuurin maksut, tarkistukset 1 hylätty, tarkistus 16 hylätty, tarkistus 3, 5, 9, 11 hyväksytty, Tarkistus 12 hylätty. Tarkistus 6, 13 hylätty. Tarkistus 7, 14 hylätty. Tarkistus 17 hylätty. Tarkistukset 2, 4, 8, 10, 15 hyväksytty. Sitten neljäs rautatiepaketti osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen määräaikojen jatkaminen. Tarkistus 4, 14, 25 hyväksytty. Tarkistus 5, 15, 26 hyväksytty. Tarkistukset 6, 16, 27 hyväksytty. Tarkistus 7, 17, 28 hyväksytty. Tarkistus 2, 19, 29 hyväksytty, 8, 19, 30 hyväksytty, 9, 20, 21 hyväksy, 31 hyväksytty 10, 21, 32 hyväksytty, 1, 11, 22 hyväksytty, 2, 12, 23 hyväksytty, 3, 13, 24 hyväksytty. Ja tässä olivat äänestykset. Äänestysten tulos. Nyt istunto on keskeytetty kello 14.15 asti, jolloin järjestetään toinen äänestyskierros. Kiitoksia ja hyvää jatkoa.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 ๑๕

exists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 Der Präsident. Nobody sees me. <laughs> No niin, hyvät kollegat. Istunto on jälleen avattu. Renew Europe-ryhmä on esittänyt puhemiehille tietoja nimityksistä eri valiokuntiin ja ne on, tulevat pöytäkirjaan tästä istunnosta ja tulevat voimaan tästä ilmoittamishetkestä lähtien. Toisen äänestyskerroksen tulokset tänään ovat makrotalouden rahoitusapu, lainoitusnapuluskumppaneille covid-pandemiakriisin yhteydessä komission ehdotus on hyväksytty lentoliikenteen harjoittamista koskevat väliaikaiset toimenpiteet. Komission on myös hyväksytty. Todistusten ja lupakirjojen voimassaoloa koskevat väliaikaiset toimenpiteet. Lukuisia toimenpiteitä. Tässäkin hyväksyttiin komission ehdotus. Satamainfrastruktuurin maksut. Tässäkin hyväksyttiin komission ehdotus. Ja rautatiepaketti määräaikojen jatkaminen. Tässäkin komission ehdotus on hyväksytty. Ja lopuksi siirtymärahan säännökset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Euroopan maatalouden tukirahastosta. Tämä koskee maatalousrahastoa ja maataloustukirahastoa vuodelle 2021. Tässä maatalousvaliokunnan totuus siitä, että ryhdytään toimintavälisiin neuvotteluihin hyväksyttiin, eli päätös on vahvistettu tätä pyysi, tätä tarkistamista yksi ryhmä, tätä katoi nyt sitten neuvottelijat lähteä neuvottelemaan valiokunnan puolesta ja siis valiokunta kokonaisuudessa näiden tulosten pohjalta. Tänään ei ole enää kolmatta äänestyskierrosta. Tämän 13, 14, 15 toukokuutta istunto- ja pöytäkirjat esitetään parlamentille seuraavan jakson alussa hyväksyttäväksi, jos ei ole huomautettavaa nämä päätökset, jotka on hyväksytty täällä toimintaan niin henkilöille ja elimille. Ja näin istuntojakso on keskeytetty ja istunto on päättynyt. Ja kaikille kaikkea hyvää, hyvää yötä, hyvää viikonloppua. Pysykää terveinä, huolehtikaa itsestänne.